Maria Isabel Selinas Garcia luopuu Euroopan parlamentin jäsenen mandaatistaan. Tämä astuu voimaan 5. toukokuuta 2009 artiklan 4 ja sen kap-